pyynnön liittää Anna Miranda Pathin eh, oikeudellisten asioiden valiokuntaan ja Yhdysvaltojen valtuuskuntaan. Eh, en ryhmältä olen saanut pyynnön eh, ja liitto Kolumbien maatalousvaliokuntaan ja EU-Turkki. Valtuuskuntaan onko vastalauseita? Näin ollen